päätetty, niin ähm, jos nämä ovat voimassa, niin tilannetta ei voida parantaa. Täytyy luoda työpaikkoja ja kehitystä. Kiitoksia. Yeah. Nyt on seuraava esityslistan kohta vuorossa. Kyseessä on Sven Kiikoldin mietintö Euroopan osuuskunnan säännöt henkilöstöedustuksen osalta. Esittelijällä on puheenvuoro neljä minuuttia. Hyvät kollegat, tänä vuonna me vietämme osuuskuntien vuotta, joka yhdistynyt, kun, yhdistynyt kansakunnat on julistanut osuuskunnilla on hyvin erityinen merkitys yhteiskunnalle myöskin Euroopan unionissa. 160 000 osuuskuntaa toimii tällä alalla ja niissä on 120 miljoonaa jäsentä ja 5,4 miljoonaa työntekijää. Eli se merkitsee sitä, että osuuskunta on hyvin tärkeä, se, sen juuret ovat alueilla ja se on osoittautunut vastustuskykyiseksi ja vakaaksi. Ja samaan aikaan se myötä vaikuttaa myöskin EU 2020 tavoitteiden saavuttamiseksi ei pelkästään kasvun kohdalla, vaan myöskin yhteenkuuluvuuden ja ilmastonsuojelun kohdalla. Juuri siksi Euroopan unionin pitäisi ottaa tehtävä vakavasti ja pitäisi toimia neutraalisti. Eri eri äm, omaisuusmuotojen kohdalla sen pitäisi ottaa huomioon osuuskuntien om, ominaislaatu. Ja tässä yhteydessä minulla on tässä varjoesittelijä, josta haluaisin, jolta haluaisin kiittää kovasti Evelyn Regner täällä minä vielä myöhään. Ja nyt jos kysytään, että mitä voimme saavuttaa tällä Eurooppa-osuuskunnan säännöillä, miten niitä voidaan muuttaa, koska on surullista se, että Eurooppa-osuuskunnan muodostamisen kohdalla niin sitä edis, edelsi Eurooppa-yhtiön säännöt. Mutta huolimatta siitä, että menettely oli monimutkaista, niin ainoastaan on perustettu 17 Eurooppa-osuuskuntaa ja niissä on ainoastaan 32 työntekijää. On selvää, että jos ajatellaan direktiivien ja sääntöjen säädöksiä, niin ne ovat liian monimutkaisia ja ei pyst- niissä ei oteta huomioon rajat ylittävää toimintaa. Siksi me toivomme, että sääntöjä tarkistettaisiin ensin sääntöjä siten, että standardeja ei lasketa, jotka ne ovat mielekkäitä ja erityisesti työntekijöiden oikeudet pitää ottaa huomioon. Mutta meidän työllisyyden ja sosiaalisen valiokuntamme ei ole tyytynyt pelkästään tähän, vaan me toivoisimme sosiaalista ja solidaarista taloutta. Ja me haluamme, että tämän sektorin toimivalta on kuitenkin komissiossa jaettu useaan pääosastoon. Siellä on liian vähän resursseja, on liian vähän henkilökuntaa tällä alalla ja sekin on jaettu eri pääosastojen kesken. Me toivoisimme, että komissio tekisi aloitteen niin, että se vahvistaisi avoimen koordinoinnin menetelmää tällä alalla ja sitten systemaattisesti vertaisi jäsenvaltioiden parhaita käytäntöjä ja myöskin edistäisi osuus- ja yhteisötaloutta. Ja sen lisäksi ne toimet, mitä komissio jo vuonna 2004 päätti osuuskuntien vahvistamiseksi, että nämä tavoitteet, joita oli 12, niin niistä on ainoastaan kolme toteutettu. Ja tällä alalla on suunniteltu laajaa koulutusta, mutta pitäisi myöskin systemaattisesti tunnustaa osuuskuntien omalaatuisuus ja me toivomme, että varsinkin julkisten hankintojen kohdalla, osuuskuntien ja osuus- ja yhteisötalouksien kohdalla niiden omalaatuisuus tunnistetaan. Ei voi olla niin, että juuri näillä aloilla, jotka rahoituskriisin aikana ovat olleet erityisen menestyksekkäitä, että ne johdettaisiin uuteen kriisiin. Ja me toivomme, että komissio vahvistaisi osuus- ja yhteisötaloutta. Ryhtykää toimimaan. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja nyt täällä on viisi kollegaa pyytänyt puheenvuoroa. Nikolasek. Euh, Kollegine, kollegovia, vážená pani e, komissaarka. Niin, hyvät kollegat, komission jäsen. osuustehokas toiminta ja henkilöedustus niissä ovat tärkeitä asioita Euroopan talouden kannalta. Osuuskunnat puolustavat työntekijöinsä oikeuksia ja samalla tukevat infrastruktuuria paikallisella tasolla. Niistä tulee myös paljon sosiaalisia innovaatioita ja erityisen tärkeitä ne ovat maaseutualueilla, mutta myös kaupungeissa. Meillä on yli 160 000 osuuskuntaa, jotka työllistävät yli 2,4 miljoonaa ihmistä. Ja on sääli, että näitä Eurooppa-osuuskuntia on ainoastaan 17 Toivottavasti tähän lukuun saadaan parannusta tulevaisuudessa. Kiitoksia ja rouva Dansila sosiaalidemokraateista, olkaa hyvä. de criză economică și financiară cu care se confruntă Europa. Kiitoksia. Talous- ja rahoituskriisi on edelleen päällä Euroopassa, mutta on sellaisia tahoja, jotka eivät ole niin voimakkaasti vaikuttuneet. Puhun tässä osustoimin osuuskunnista. Ne ovat kuitenkin pystyneet toimimaan. Lisäksi niissä on monia tiettyjä erityispiirteitä ja hyviä puolia. Niitä ei voida esimerkiksi siirtää, niiden toimintaa ei voi siirtää muihin maihin. Lisäksi ne voivat suosia myös naisten pääsyä työelämään ja siksi niitä pitäisi tukea. Joissakin maissa on vähemmän osuuskuntia ja tämä saattaa johtua historiallisista syistä. Kun ajatellaan työntekijöitä, jotka ovat joutuneet hankalaan tilanteeseen, joiden työelämä on vaikeutunut eh, siitä syystä, että yritys on siirtänyt toiminnan muihin maihin, tilanne osuuskuntien kohdalla on erilainen. Kiitoksia herra Chavajugor. Kiitoksia puhemies. Tämä Giegoldin mietintö on erinomaisen hyvä. Siinä käsitellään Euroopan osuuskunnan sääntöjen täydentämistä henkilöstöedustuksen osalta. Tämä täydennys on minusta hyvin tärkeä ennen kaikkea siksi, että minun maassani Romaniassa, niin kuin muissakin jäsenvaltioissa, osuuskuntien säännöt, sääntöjä rikottiin voimakkaasti kommunistiajan aikana. 5. lokakuuta 2010 komission tiedonanto ei ole myöskään kovin täsmällinen. Siinä on liioittelua. Ja Eurooppa-osuuskunta olisi toivottava, ähm, siinä sanotaan, mutta olen pahoillani siitä, että se ei ole toteutunut. Seuraavaksi herra Nevedjilova. Euroopassa on 160 000 osuuskuntaa, jotka työllistävät pari miljoonaa ihmistä. kriisin aikana on huomattu, että yrityksissä ainoastaan osakkeenomistajat ovat tärkeässä asemassa, mutta osuuskunnissa on toisin. Työntekijät ovat niissä tärkeämmässä asemassa. Osuuskuntien työntekijöillä on kuitenkin Euroopassa erilaiset oikeudet jäsenvaltiosta, jäsenvaltiosta riippuen. Osuuskunnat ovat tärkeä osa Euroopan yhteiskuntaa ja eurooppalaista yritysmallia. Ne ansaitsevat meidän tukemme ja siksi tämän mietinnön tulisi keskittyä työntekijöiden tarpeisiin osuuskunnissa. Olisi mukavaa, jos komissio helpottaisi sitä, että osuuskuntien työntekijät pääsisivät myös osuuskuntien jäseniksi sen tulisi onnistua jokaisessa jäsenvaltiossa. Kiitoksia. Evelin Regner on viimeinen puhuja. Kiitoksia puhemies. Haluaisin heti alussa todellakin kiittää herra Kiikoldia esittelijää ja minä olin myöskin mukana laatimassa lausuntoa varjoesittelijänä. Minä, hän otti minut myöskin voimakkaasti mukaan tähän mietinnön laatimiseen niin, että voimme sitä yhdessä laatia. Hän mainitsi, että on yhteensä 17 Euroopan osuuskuntaa vuonna 2012 osuuskuntien vuonna. Se on hyvin vähän. Se merkitsee sitä, että Euroopan osuuskunnasta ei ole tullut kovin suosittu. Mistä se johtuu? Eh, on hyvin tärkeää muistaa se, että ovatko säädökset liian monimutkaisia tai onko ylipäätänsä tarvetta rajat ylittävälle osuustoiminnalle miten ähm, yritetään osuus- ja yhteisötalouden äh, yrityksiä äh, saada eteenpäin niin, että siinä ei pelkästään ajateltaisi voittoa. Minä tiedän, että minulla on vain yksi minuutti ja aika kuluu hyvin nopeasti, mutta haluaisin kuitenkin lopuksi muistuttaa siitä tärkeästä asiasta, joka on työntekijöiden myötämääräämisoikeus ja se pitää tulevaisuudessa ottaa huomioon. Kiitoksia. Ja nyt haluaisin pyytää komission jäsen Vasiliuta ilmaisemaan kantansa. Puhemies, komissio on tervehti hyvin tyytyväisenä tätä parlamentin aloitusta, aloitetta, joka liittyy Euroopan osuuskuntaan. Se on tärkeää siksi, että se kokoaa mukaan sosioekonomisia tekijöitä. Nyt 2012 on eurooppalaisen osuuskunnan vuosi ja siksi tämä on hyvin ajankohtainen aihe. Tämä on todella hyvin ajoitettu panos, kun ajatellaan eurooppalaisen osuuskunnan sääntöjen luomista. Lisäksi se voi myös nostaa tietoisuutta ja vahvistaa roolia, kun ajatellaan erilaisia bisnesmalleja, joita voi olla – kun ajatellaan myös EU 2020 tavoitteita. Tietyn ajan kävi niin, että osuuskuntia, niiden roolia pidettiin vähäisenä ja sitten alkoi talouskriisi ja huomattiin, että osuuskunnat voivat vaikuttaa taloudellisen hyvinvointiin ja taloudelliseen kasvuun on totta, että osuuskunnat, jotka ovat olleet uskollisina, ovat säilyneet uskollisina perinteelle ja osuuskunta-arvoille, ovat voineet vastata hyvin niihin haasteisiin, joita talouskriisi on tuonut mukanaan. Tämä on käynyt ilmi myös siinä, kun tarkastelemme yrityslainsäädäntöä ja viime vuoden lokakuussa hyväksyttyjä, hyväksyttyä lakia, joka koskee tätä alaa. Se, että työntekijät ovat mukana päätöksenteossa silloin, kun tehdään päätöksiä liiketoiminnasta, on tärkeä asia. Komissio haluaa kiittää kiittää työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunnasta herra Giegoldia, joka on tämän mietinnön tekijä. Ja haluamme kiittää myös muita valiokuntia, jotka ovat antaneet lausuntonsa. Komissio on ottanut huomioon sen, kuten mietinnössäkin sanotaan, että on tietynlaista kiinnostuksen vähäisyyttä, kun ajatellaan tätä säännöstön luomista. 2006 vain 24 prosenttia sovelsi tätä säännöstä. Ja komissio on hyväksynyt tämän säännöstön soveltamisesta, joten tämän päätöksen välittänyt sen eteenpäin myös muille toimielimille. Ja nyt teksti osoittaa sen, että tämän instrumentin monimutkaisuus ja te, tuo teksti on niin monimutkainen, että se on aiheuttanut tai se esi- on suurin este sille, että tätä äh, ei käytetä niin paljon. Nyt on siis yksi tavoite yksinkertaistaa tätä säännöstöä. Tajani ja Barnier, komission jäsenet, ovat äh, johtamassa hanketta, jossa pyritään juuri tähän suuntaan. Ja komissio tulee palamaan ja kertomaan tästä enemmän parlamentille siinä vaiheessa, kun olemme kuulleet eri sidosryhmiä tästä aiheesta ja näiden, nimenomaan näiden kahden suuremman tapahtuman jälkeen. Parlamentin ehdotukset otetaan huomioon myös arviointiprosessissa ja konsultoinnissa, kun halutaan parantaa tätä säännöstöä, joka liittyy Eurooppa-osuuskuntoon osuuskuntiin. Tämä tulee vaikuttamaan myös osaltaan jatkossa yrityslainsäädännön kehittämiseen. Tehát Szavazás holnap 12 óra 30-kor. Keskustelut tästä päättyvät. Kello 12.30 on äänestys ja sitten on esityslistan viimeinen